Pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit 27.5. pidetystä istunnosta ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Jos ei, niin pöytäkirja hyväksytään. Minulla on esityslista, puu, py, esityslistan pyyntö edustaja Gretsosilta. Olkaa hyvä. Agapite Πρόεδρε, λυπούμε ιδιαίτερα Puhemies, olen pahoillani, että minun on jälleen käytettävä puheenvuoro tässä aluksi. Me olemme kuulleet hienon puheen Espanjan ja Portugalin liittymisjuhlallisuudesta, mutta tänään Kreikka, vapaa Kreikka, maa, joka on ilmaissut oman näkemyksensä urnien, äänestysurnien kautta siitä, mihin suuntaan se haluaa mennä, on joutunut kolmen toimielimen troikan uhriksi. Ja olen todella järkyttynyt siitä ajatuksesta, että kuinka teillä on oikeus sanoa, kuten te olette sanoneet, että miten asioiden pitäisi olla Euroopan parlamentin puhemiehenä, teillä ei pitäisi olla oikeutta käyttää puheenvuoroa parlamentin puolesta